Thank you, colleagues. Um, as you all know... Kiitos kollegat. Kuten kaikki tiedätte, aikataulu on melkoisen tiukka tänään, koska meillä on toinenkin kuuleminen, mutta sillä välin meillä on yksi aihe, joka täytyy käsitellä. Otamme sen käsittelyn hieman myöhässä. Ja nyt menemme suoraan asiaan, koska edustaja Nagi esittelen paikalla. Kysyn kohdasta neljä esityslistalla. Vähemmistöä koskevat vähimmäisnormit EU-ssa on aihe. Annan saman tien puheenvuoron edustaja Nagille. Hyvät kollegat, mikäli te poistutte paikalta, niin poistukaa ainakin ääneti. Edustaja Nagi, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Colleagues, uh, please leave us. Kollegat, minä pyydän, että poistutte niin ääneti kuin vain mahdollista, jotta edustaja Nagi saa puhua. Kuten sanoin kollegat, pyydän hiljaisuutta. Nanki, te nyt on ihan vain pakko puhua, ei tässä auta muu. Thank you. Kiitos. Haluaisin kiittää kollegoita heidän panoksestaan. Eli esittelen valiokunta-aloitteisen mietintöluonnoksen, jonka aiheena ovat vähemmistöä koskevat vähimmäisnormit EU:ssa. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä vähemmistön oikeuksien interryhmän jäseniä. Puheenjohtajan tuesta haluaisin kiittää perusoikeusvirastoa Viinissä, ISMNI, Euroopan vähemmistöjen seurantakeskus ja haluaisin kiittää myös monia asiantuntijoita ja kansalaisjärjestöjä. Vähemmistön suojasta on hyötyä koko yhteiskunnalle, sillä edistetään rauhaa, se estää konflikteja, se tuo turvallisuutta, vakautta ja kehitystä. Olen iloinen siitä, että edistän, edustan tällä ryhmämme ja meitä kiinnostavat vähemmistöoikeudet kaikissa poliittisissa ryhmissä parlamentissa. Mietintöluonnos vähemmistön oikeuksista EU:ssa ssa pohjautuu EUn perusoikeuskirjaan, Kööpenhaminan asiakirjaan ja Euroopan neuvoston asiakirjoihin, kuten kansallisten vähemmistöjen puitesopimukseen ja alue- ja vähemmistökielistä tehtyihin sopimuksiin, jotka monet jäsenvaltiot ovat jo allekirjoittaneet. Tekstissä käsitellään kolmea kysymystä liittyen vähemmistön oikeuksiin, koulutus, kulttuuri ja kielelliset oikeudet, ja samalla on otettu huomioon toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet. Tässä ei puhuta poliittisista oikeuksista, itsehallintokysymyksistä. Jäsenvaltiot päättävät, mitkä vähemmist, ketkä ovat vähemmistöjä, kenellä on oikeuksia näissä vähemmistöissä. Yli kymmenen vuotta on kulunut siitä, kun hyväksyttiin päätöslauselma vähemmistön suojelusta ja syrjimättömyyspolitiikasta. Puheenjohtajamme Morais esitteli ne aikanaan. Meillä on nyt uusi perussopimus, mutta mitään takeita ei ole siitä, että ehdokkaat pitävät kiinni sitoumuksistaan, jotka liittyvät Kööpenhaminan kriteeseihin sen jälkeen, kun niistä tulee jäsenvaltioita. Siksi haluaisimme mennä pidemmälle ja haluaisimme direktiivin vähemmistöjen eu EU:ssa. Vähemmistöt, joiden oikeudet taattiin, pystyivät sitten tulemaan jäsenvaltioksi. 1,3 allekirjoitusta kerättiin aloitteeseen, jotta saataisiin laki, jolla suojellaan kansallisia ja kielellisiä vähemmistöjä ja vahvistetaan kielellistä ja kulttuurista monimuotoisuutta EU:ssa. Haluaisin korostaa, että tämä ei ollut sama asia kuin aikaisemmin, vaan tämä työ käynnistyi vuonna 2013, mutta komissio tyrmäsi sen Viime kädessä tuomioistuin viime vuonna 2017 päätti, että komission on pakko käsitellä aloitetta kysymyksissä, jotka liittyvät kansallisiin ja kielellisiin vähemmistöihin. Kansalaisuusaloite, se saisi siis 1,3 miljoonaa allekirjoitusta, mutta EU saa 40 miljoonaa kansalaista, jotka kuuluvat näihin vähemmistöihin, ja heidän on tiedettävä, että EU käsittelee näitä oikeuksia, että me kuulemme heitä. Perusoikeusvirasto myöskin on todennut, että kun EU:ssa ei ole kattavia valtuuksia säätää lakeja vähemmistökysymyksissä, niin se voi kuitenkin vaikuttaa moniin asioihin, jotka liittyvät vähemmistöjen jäseniin. On myöskin Euroopan neuvostosta asiakirjoja, kuten päätöslauselma 1985 vuodelta 2014, jossa puhutaan yksityiskohtaisesti kansallisten vähemmistöjen tarpeesta. Myöskin on korostettu, että on e EUssa on hyviä käytänteitä, erityisesti Saksassa, Suomessa, Itävallassa, Italiassa, Tirolissa – hyviä käytänteitä pitää jakaa jäsenvaltioiden välillä. Vähemmistöjen erityistarpeet, esimerkiksi koulutus vähemmistökielillä, myöskin maaseutualueilla. Kyseessä ei pitäisi olla taloudellinen päätös, kun mietitään pieniä kouluja vaan kyse on oikeudesta saada koulutusta äidinkielellään. Ja mietinnössä on todettu, että komission pitää tehdä lainsäädäntöehdotus, direktiivi vähemmistöjen vähimmäisoikeuksista EU:ssa. Eli kollegat, tarkistusten jättämisen määräaika on 21. kesäkuuta puolelta päivin. Kiitos. Kiitos, Erstenäki. Aikataulusta vielä, hyvät kollegat, Nagin mietinnön osalta. Ikävää, että joudumme käsittelemään Nagin mietinnön juuri ennen Facebook-kuulemista. Ajoitus on hieman onneton. Käsittääkseni kolme puhujaa listalla. Edustaja Post, joka on varjesittelijä edustaja Spinelli ja rouva Juroka vielä. Toivon mukaan muita puhujia ei enää ilmoittaudu, koska muuten minä saan hermoromahduksen. Kun näkisitte tämän aikataulun, niin ymmärtäisitte. Oho, sanoin sen vahingossa ääneen. Ei minulla ollut lupaa niin sanoa. Kolme puhujaa siis vain. Me voimme keskustella sitä myöhemmin lisää paremmalla ajalla. Soraja ensin SNDn varjoesittelyn ominaisuudessa. Eh, Kiitokset. Niin, meillä oli Strasbourgissa varjoesittelijöiden kokous ja esittelijän kanssa myös. Kiitos, se oli hyvä ensimmäinen kokous. Ja ymmärrän kyllä tämän kolmen pilarin esityksen tässä tekstissä, niin kuitenkin täytyy muistaa myös oikeudet etnisille vähemmistöille, kulttuuriset ja kielelliset oikeudet pitäisi saada kaikille ja minä liittäisin tähän muutamia kohtia, mutta en nyt yksityiskohtiin puutu sen enempää. Eli me voisimme ottaa tähän e, identiteetin, kunnioituksen ja suojan kansalaisuusoikeudet, siviilioikeudet, kansalaisten oikeudet ja sitten vielä syrjinnän estäminen ja torjuminen kaikilla aloilla. Tämä on myös Euroopan neuvoston tekstissä ja sitten aktiivinen osallistuminen. Ja minulla olisi myös olemassa olevista kappaleista muutama sana vähemmistöjen historian opettamista koulussa muun muassa ja sitten tässä erityisesti juutalaisten ja mm, romaniväestön vastaisuuden historiasta pitäisi kertoa myös koulussa ja näin valtion tasolla myös kunnioittaa näitä vähemmistöjen oikeuksia ja myös historiaa ja kulttuuria nimenomaan pitää esillä. No niin, minä odotan kyllä tässä hyvää yhteistyötä esittelijän kanssa. Mrs. Juroka. Erste Spinelli ensin ja sitten Rova Juuraka. Mm, president. E- Kiitoksia. Albiol pyytää anteeksi että hän ei päässyt tänään paikalle. Puhun nyt hänen nimissään. Ensinnäkin hän haluaisi kiittää esittelijää hyvästä luonnoksesta. Vähemmistöjen oikeuksien suojeluun pitää tarttua proaktiivisesti. Meidän täytyy noudattaa toimivaltuuksien jakoa EUn ja jäsenvaltioiden välillä, mutta EUssa ei ole kattavaa lähestymistapaa vähemmistöjen suojeluun, mitä ajatellaan institutionaaliseen syrjintään, rasismiin ja muukalaisvihaan. Siksi Albiol haluaisi puhua rakenteellisesta ja systeemisestä syrjinnästä ja rasismista, mukalaisvihasta ja muista vähemmistöihin kohdistuvista väkivallan muodoista. Instituutioiden kaikilla tasoilla pitää olla aktiivisesti takaamassa vähemmistöjen oikeuksia. Hän myöskin haluaisi korostaa että se, että vähemmistöä ei ole määritelty, niin se ei saa estää toimintaa aina, kun tiettyä ihmisryhmää syrjitään. Syrjimättömyysperiaate on tärkein lähestymistapa vähemmistöjen suojelussa, ja täytäntöönpano on tärkeää varjoesittelijällemme. Vihapuhe ja viharikokset pitää ehdottomasti tuomita, hän uskoo, että itse hallinnoivaa politiikkaa tarvitaan, jotta voidaan taata vähemmistön oikeudet. Sitten kielelliset oikeudet, julkisten palveluiden saatavuus omalla kielellä, ne tulisi taata ja koulutusta pitää antaa alueen omalla kielellä ilman mitään eristäytymistä. Hän pohjaa huomionsa lokakuun 2017 päätöslauselmaan, joka liittyy perusoikeuskysymyksiin romanien kotouttamisessa EU:ssa. Eli mustalaisvastaisuuden torjunta. Hän oli myöskin Guen varjoesittelijä kyseisen mietinnön osalta, ja hän katsoo, että se on erittäin tärkeä väline, joka tulee ottaa huomioon. Kiitos. Lopuksi Rova Juuraka. Ennen Facebook-kuulemista täytyy vielä pitää pieni tauko. Rova Juuraka, kiitos. Haluaisin onnitella esittelijää. On hienoa, että vihdoinkin päästin tämän historiallisen ajankohtaan. Siksi katson, että meidän täytyy tukea esittelijää niin paljon kuin vielä mahdollista. Teksti voi olla vahva, se voidaan lähettää neuvostolle, sitten voidaan saada kunnollisia tuloksia sen kautta. Kiitoksia erittäin vahvasta sitoumuksesta, jota sosialistitkin osoittavat puheenvuorossaan mitä syrjimättömyyslainsäädäntöön tulee. Sitten kun saadaan kunnolliset sakot ja rangaistukset käyttöön, hyvä niin, lakisäädökset eivät vielä riitä, vaan tarvitaan kunnollisia mahdollisuuksia todellakin valvoa sitä, että lakeja noudatetaan. Tämä on erittäin tärkeää. Vain täten saadaan tekstistä riittävän vahva. Nyt ei pidä hukata aikaa ja vaatia vakaita lupauksia komissiolta, koska mikäli vaan saadaan lupauksia, sitten kymmenen vuotta vaan seurataan tilannetta ja tarkkaillaan. Kiitoksia tekemästäni työstä. Teidän asiakirjan on erittäin tärkeä. Sitten kun siitä tulee vielä vahvempi, otetaan mukaan muisia, muitakin oikeuksia ja identiteettikysymys ja se, että kansallisyhteiskuntaa vahvistetaan niin, että ihmiset saavat puhua itse omasta puolestaan, että muut eivät puhu heidän puolestaan. Ja että ei ole niin, että pelkästään suuret organisaatiot, järjestöt puhuvat ihmisten puolesta, vaan vankkaa tietoa ja kokemusta ne ihmisten elämästä, joihin oikeudet vaikuttavat. Meidän täytyy vahvistaa tätä puolta ja myöskin antaa roolimalleja näille yhteisöille, niin tänne missä yhteisö voi itse puhua puolestaan. Meidän täytyy pyrkiä. Uskon, että teidän viestinne, tai meidän yhteinen viestimme on erittäin tärkeä. Se täytyy saada kuulumaan myöskin muiden asioiden yhteydessä. Se täytyy saada heistä ei pelkästään lainsäädäntöön ja sisäasioihin, mutta myöskin talouskysymyksiin. Juuri talouspuolella ihmisiä syrjitään kun on kriisin yhteydessä nähty, kuinka vähemmistöt ovat yhä köyhempiä, niin ei puhuta pelkästään oikeuksista, vaan puhutaan myös kirjan taloudellisesta integraatiosta ja vahvistakaamme teidän asiakirjanne ja myös köyhy- köyhyyden vastaiseen asiakirjan täytyy ottaa huomioon tämä seikka, koska ihmiset käyvät usein kaksinkertaisesta tai jopa korminkertaisesta syrjinnästä. Tämä täytyy muistaa. Edustaja Nagi, haluatteko lyhyesti vielä vastata kommentteihin? Kiitos kommenteista No, emme varmaankaan unohda tätä vähemmistöistä puhumisesta sekä etnisesti että muutenkin, mutta myös vammaisista vähemmistöistä ja niin poispäin. Ja varjoesittelijöiden kanssa tästä on puhuttu. Eli tässä todella uskon sitten, että saamme yhteistyön tästä luistamaan kaikkien ryhmien kanssa. Kiitos. Very much, Mr. Nagy. And, um... Kiitos, herra Nagy. Kuten sanoitte, tarkistusten takare on 21. kesäkuuta. Nyt pieni tauko, 10 minuutin tauko ennen Facebook-kuulemista. Minä ainakin epätoisesti tarvitsen tässä taukoa. Kuuleminen alkaa viimeistään kello 17.30 joten kaikki toivon mukaan ovat silloin paikalla käsittelemässä Cambridge Analytican ja Facebookin tapausta. Kiitoksia.